joka liittyy piratismiin. Ja sen takia halusin kysyä teiltä, mitä te aiotte nyt, mihin aiotte ryhtyä äh, toimiin, jotta pystyisitte kaikki immateriaalioikeusrikkomukset äh, äh, torjumaan tai estämään, ei pelkästään kansallisesti, vaan myös laajemmin Euroopan tasolla. Ja uskon, että meidän täytyy tehdä pari kolme asiaa. Meillä on hyvää lainsäädäntöä olemassa, mutta sitä ei täytäntöönpanna, tai jäsenvaltioita ei ainakaan täytäntöönpanna Sitä me tarvitsemme enemmän kuluttajien tietoisuutta siitä, kuinka kalliiksi immateriaalioikeusrikkomukset tulevat. Ja, ja sitähän meiltäkin pyydetään näitä summien julkistamista. Mutta sitten tämmöinen suojaus pitäisi tapahtua niin, että tehdään yhteistyötä internetin operaattoreiden kanssa, joiden kanssa sitten saataisiin ehkä nämä rikkomukset vähenemään. Te mainitsitte puheessanne, että 7 prosenttia BKTstä on itse asiassa peräisin tältä alalta. Aikooko komissio nyt tutkia sitä, mikä on immateriaali alan arvo, siis tekijänoikeudet, ei, pelkästään copyright, vaan puhutaan myös sellaisia aloja, joissa on eurooppalaisia designia ja jossa myydään, myydään sitä sitten maailmanlaajuisesti. Joten voitaisinko tutkia sitä, mitä lisäarvoa Euroopassa tuodaan maailmanmarkkinoille tällä alalla? Finanssikriisistä puhuitte ja, ja tiedän, että Ekon valiokunnassa olen varapuheenjohtajana ja työpaikkoja tällä hetkellä rahoitusmarkkinoilla menee joka päivä hukkaan ja senpä takia tällä alalla meillä on valtavat mahdollisuudet luoda lisää työpaikkoja ja senpä takia pitäisi arvioida, että mikä tämä todellinen lisäarvo ja, ja potentiaali on, kuinka monta miljoonaa euroa tällainen ala voi Euroopan taloudelle tuottaa sekä immateriaalioikeuksien puolella ja myös sitten koulutuksen ja työpaikkojen lisäämisen alalla. panie przewodniczący, panie komisarzu, dziękuję za to e, znakomite Kiitos e, herra komissio sen erinomaisesta alustuksesta ja haluan onnitella e, teitä ihan syystäkin, koska use, useimmat asiat, jotka olivat esillä siinä teidän nimeämishaastattelussannekin, olivat, ovat nyt sitten toimintaohjelmassanne näkyvällä siellä. Että nyt sitten vaan jäämme odottamaan teidän saattavan nämä asiat onnelliseen päätökseen. Että, että toivoitte olevanne viimeinen komissaari, joka Euroopan patenttilainsäädäntöä sorvaa. Si- on, siinäpä onkin haastetta. Siitä on jo pitkään puhuttu. Siitä äh, haluaisin kysyä, että onko jonkinlaista hajua päivämäärästä, jolloin äh, tuomioistuin antaisi äh, tuomionsa tästä lausuisi kantansa tästä asiasta, koska sehän tietysti heijastelee myöskin meidän valiokuntamme ja koko parlamentin toimintaan tämä ratkaisu. Mitä sitten tulee yksityisoikeuteen ja tällaiseen tavaramerkkioikeuteen ja, ja merirosvuuteen, ja laittamaan kopiointiin. Se olisi noita aiheita, jotka pitäisi saada sovituksi tänä vuonna jo. Ne ovat erittäin tärkeitä, koska kuten tiedätte, mehän puhumme tässäkin valiokunnassa tästä nime saman, samasta aihekokonaisuudesta, ja se näyttäisi olevan kaikkein hankalin ongelma meille, ja tulee sitten vaikuttamaan täältä lähtevien asiakirjojen sisältöön. Mitä sillä piratismilla sitten tullaan, mitä sillä halutaan sanoa, miten se tarkoittaa? Sehän tulee, se määritelmä sitten tietenkin vaikuttaa kaikkien meidän oikeu, oikeuksiimme. Tietysti tekijänoikeuksien oma omistajien etujen mukaistahan on tietysti se sitten, että siihen saadaan asianomainen, asianmukainen määritelmä Yksi seikka vielä siihen asialistaan, jota äsken kuvailitte. Jokainen teidän pöydältänne lähtevä asiakirja on, on saa sisältöä ja sävyään tietystä asiasta. Sillä tarkoitan Kysymys siis tämän vaikutusanalyysin, vaikutus, vaikutusarvioinnin äh, tarkempaa määrittelyä ja äh, tehokkaampaa soveltamista. Sitähän jo käytetään nyt, nytkin Euroopan parlamentissa, mutta ei se ole vielä oikein saanut asianmukaista muotoaan. Kuten tiedätte, meidän poliittinen ryhmämme EPP on sitä sen kannalla, että joku äh, puolueeton elin suorittaisi tämän vaikutuksen arvioinnin. E, jossa sitten punnittaisiin tämän lainmukaisuutta samalla. Onko, onko teillä jotakin e, ehdotusta tältä, tästä asiasta luvassa ja milloin, jos on? Kiitoksia sitten edustaja Wikström. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Haluan toivottaa komissaari Barnier teidät äh, sydämellisesti tähän valiokuntaan. Toivottavasti tulemme näkemään teitä useamminkin, koska teidän portfoliosalkkunne kuuluu monia asioita, joita, joista mekin olemme kiinnostuneita, joten olette tervetullut uudestaankin tänne. Mitä tulee tekijänoikeuksiin, olen tavannut useita sidosryhmiä, järjestöjä, kirjailijoita ja niin edespäin sen jälkeen, kun aloitin työni tässä parlamentissa viime syksynä. Monet ovat korostaneet seuraavaa. Tätä nykyä Euroopan unionissa on vielä mahdotonta saada aikaan online-kirjasto, joka olisi saatavilla kaikille kansalaisille. Ne yritykset, joiden kanssa olen keskustellut, haluaisivat tarjota tällaista palvelua ja olisivat jopa valmiit maksamaan, mutta kaikki ovat toistamiseen korostaneet sitä, että suurin ongelma ovat kustannukset, jotka koituvat neuvotteluoikeuksiin tai oikeuksien neuvottelusta eri toimijoiden ja eri maiden välillä. Siinä vaiheessa, kun kaikille juristeille ja asianajille on maksettu palkkiot, artisteille ei jäisi enää rahaa. Joten minun näkemykseni on se, että meidän täytyy pohtia siitä, miten me voisimme näitä kustannuksia vähentää koska ilman toimivia digitaalisia yhtenäismarkkinoita emme voi koskaan torjua piratismia. Sehän on kuitenkin meidän kaikkien tavoitteemme. Loppupeleissä me kaikki menettäisimme myös monia eurooppalaisia työpaikkoja tällä sektorilla. Ja siksipä hyvä komissaari olisi kiintoisaa kuulla, minkälaisiin aloitteisiin olette valmis ryhtymään, jotta voisitte myötävaikuttaa toimivien digitaalisten sisämarkkinoiden aikaansaamiseen vuonna 2010. Sellaistahan ei vielä ole. Danke sehr, Frau Kollegin Lichtenberger. Sitten edustaja Lichtenberger, olkaa hyvä. Herzlichen Dank, herzlichen Kiitos ja kiitos tästä komissaarin äh, johdannosta aiheeseen. Se oli hyvin jäsennelty ja tarkka johdanto. Eikö kuulu tulkkausta? Kerronko tässä jonkun vitsin sillä välillä, kun teille tulee tulkkaus? No niin, aloitan alusta. Kiitos siis komissaarille tästä johdannosta. Joi, halusin täydentää tiettyjä aiheita. Kun olen keskustellut näistä aiheista kansalaisten kanssa, niin olen huomannut, että tavaramerkkisuoja, josta tekin mainitsitte,